on tärkeää saada työjärjestystä muutettua näiltä osin. Mr. Mann, I... Herra Mann, ymmärrän kyllä teidän turhautumisenne. En minäkään pidä tästä, että en voi antaa useammalle puheenvuoroa semminkin, kun tämä on näin tärkeä asia. Olette myös oikeassa siinä, kun sanoitte, että tämä vaatisi muutoksen työjärjestykseen. Ja näin ollen siinä me nyt olemme. Ja toinen asia, jonka sanoisin, että tämän keskustelun aikana, jos kaikki, ää, jos kaikki puhujat olisivat pitäneet kiinni puheenjohtajastamme, niin olisimme pystyneet ottamaan enemmän puheenvuoropyyntöjä vastaan tässä catch menettelyssä Näin se valitettavasti on. Nyt sitten siirrymme äänestyksiin, mutta teidän kommenttien on kirjattu pöytäkirjaan. Seuraava on äänestys seitsemästä päätöslausumaesityksestä ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksista. Herra Posselt haluaa esittää suullisen tarkistuksen kohtaan 13 tai 30. Niin, rouva puhemies, kollegat ovat toimineet erittäin hyvin. Meillä on erinomainen päätöslausumis, josta on sovittu hallituksen kesken, mutta kohdassa 13 on tullut ilmaisu, joka on hiukan sekava, joka oikeastaan tarkoittaa yhtään mitään. Siksi ehdottaisimme uutta muotoilua. On erityisen huolissaan siitä, että mahdollisesti uskonnon hallitsevassa kampanjassa käytetään hyväksi ja korostaa neuvoston kuulossa mahdollisuutta päätelmiä. Siis tiukempi muotoilu samasta asiasta ja toivoisimme, että tämä uusi muotoilu olisi hyväksyttävä. Thank you, Mr. Posselt. Are there... Kiitos, herra Posselt. Vastustaako joku tätä suullista tarkistusta? Ei näytä vastustavan. Näin ollen voimme jatkaa tältä pohjalta. So, so we will vote. Näin äänestämme tästä suullisesta tarkistusta puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja sitten johdatuskappale B kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraava osa puolesta vastaan tyhjää Täytyy tarkistaa koneellisesti. Toinen osa johdantosakappaleesta B, koneäänestys. Everybody voted. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt hylätty. Uh, recital Roman... sitten kohta viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten tämä, tämän päätösluvun luonnos kokonaisuudessaan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi äänestys kuudesta päätösvalvonnuksesta, joka koskee, koskevat Taimaata. Tarkistus neljä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus viisi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus kuusi puolesta vastaan tyhjää. Se oli hieman naftimpi. Tarkistetaanpa koneellisesti. Tarkistus kuusi. Koneäänestys alkaa. Everybody voted. The vote is... Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. tuossa kappale A kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja nyt tämä yhteinen päätöslauselmaesitys kokonaisuudessaan puolesta vastaan tyhjää se on hyväksytty selvästi. Seuraava on seitsemän päätöslausumaesitystä Urmasta Mu- tarkistuksia ei ole ja nyt koko päätöslausumaluonnos nyt äh, äänestetään nimenhuutoäänestyksenä. Nimenhuutoäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Kaikkiko? Äänestys on päättynyt ja se on hyväksytty. Kiitoksia kaikille päätöslausumien laatioille. Ja tämän istunnon pöytäkirja toimitetaan parlamentille tutkittavaksi seuraavan istunnon alussa. Ja jollei niitä vastaavalla väitteitä tule, niin se, nämä hyväksytyt päätöslausumat toimistetaan sitten asianomaisille henkilöille istunto, Euroopan parlamentin istunto